President. Puhemies. Okei, <laughs> okay, So, No niin, hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan. Nach der Tagesordnung folgt die... Esityslistan mukaan nyt seuraa äänestys. Yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti Rova Figuereidon mietinnöstä puheenvuoron esittelijällä. Olkaa hyvä, Rova kollega. Muito obrigada, senhor president. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat,